perustuvan tehokkaisiin demokraattisiin toimielimiin ankkuroituneen ja kukoistavaa taloutta oikeudenmukaisessa ja yhteenkuuluvuutta edistävässä yhteiskunnassa tukevan Euroopan uudelleen perustaminen. Tässä haluaisin kertoa aluksi, että keskustelussa 153a artiklan mukaisessa menettelyssä ei ole sinisiä kortteja jaettavissa eikä myöskään menettelemään puhujaluettelua. No niin, aloitamme. Ensimmäinen puhuja liberaalien nimissä on Sofia Inetfeld. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, nyt, nyt, nyt tuuli on mut suuntaan kääntänyt. 2016-2017 historiakirjoissa muistetaan myllerryksen ja uudistuksen vuotena. Kansallismieliset voimat ovat nostaneet päätään, mutta eivät kuitenkaan läpimurtoa saaneet. Nyt, nyt e, ei, Euroopan kevät on nähtävissä, ei kesä vielä, mutta kun vuosia on ollut jännitteitä ja tyytymättömyyttä, nyt on puhaltamassa toivon virtaus. Kun presidentti Macron tapasi Trumpin ja Putinin ja oli ylpeä, luottavainen eurooppalainen ja kun tänään äänestimme myös ilmastopimuksesta niin, että Euroopasta tuli nyt vetovastuussa oleva alue. Perusarvot ovat tärkeitä Euroopan uudelleen perustamisessa. Vaalikampanjat viime vuosina eivät ole keskittyneet vain perinteisiin asioihin, työpaikkoihin, sosiaaliturvaan, turvallisuuteen, myös arvoihin, kulttuuriin ja identiteettiin. Maailmanjärjestys on nyt muuttumassa henkeä salpaavaa vauhtia. Ihmiset ovat huolissaan identiteetin katoamisesta, yhteisyyden häviämisestä. Kansallismieliset puolueet ovat vastanneet luoden vihaa ja epäluottamusta ja mukaan palaten kuvittelisi menneisyyteen. Me hylkäämme tämän ajatuksen. Meidän täytyy kuitenkin tunnustaa, että oma vastauksemme selviin kysymyksiin arvoista, identiteetistä, kulttuurista eivät ole olleet riittäviä. Euroopan unioni on mitä suurimmassa määrin poliittinen unioni, mutta useimmat poliitikot eivät osaa sitä selittää kansalaisille äänestäjille. He haluavat esittää Euroopan unionin ikään kuin teknokraattisena yksikkönä, joka voidaan vain esittää hyötynä ja kustannuksina. Jos identiteetistä olla huolissaan, niin verkkovierailumaksun häviäminen ei rauhoita heidän miehilleen. Jos se pelkää kulttuurin uhattuna, virkavaltaisuuden hävittäminen ei pelkoja hälvennä. Jos ovat epävarmia yhteisistä arvoistamme yhteisössämme, he eivät sitten suostuu hyväksymään kauppasopimuksia. Me emme voi antaa identiteetin ja yhteisen arvojen omaisuutta kansallismielisille voimille. Näinä epävarmuuden aikoina, kun meillä on myllerrystä yhteiskunnassa, ei ole helppoa puolustaa yhteisiä arvojamme. Mutta me emme ole määritelleet pelkästään niin, että on silloin kun sää on hyvä, vaan silloin kun on myrskyä päällä, silloin kun kaikki on koetuksella. Ei ole kyse vain talouden voima keskuksesta, vaan voimme olla ylpeitä arvoistamme, koska ne ovat olleet innoituksen lähteenä monille ympäri maailmaa ja moni unelmoi tällaisesta vapaasta, vakaasta, demokraattisesta yhteiskunnasta, joka meillä on Euroopassa, jopa niin, siinä määrin, että muut näkevät meidän arvomme uhkana, jotka haluavat tuhota. Populistiset puolueet kautta maailman ovat perustuneet xenofobiaan, homofobiaan, seksismiin ja kansanmielisyyteen. He haluavat estää sekularismin ja parlamentarismin. He eivät halua moniarvoisuutta. He väittävät, että on vain yksi kansakunta, yksi ääni, yksi totuus ja vain yksi totuus. Mutta viimeaikaiset vaalit ovat osoittaneet, että he ovat väärässä. Eurooppalaiset eivät voi olla pelkästään yksiulotteisia karikatyyrejä. Jos haluamme Euroopasta vahvan, meidän täytyy edistää vastakkaista näkemystä ja hyväksyä monimuotoisuus, tasa-arvo, moniarvoisuus. Ja siksi tätä taustaa vasten Manfred Weberin twiitti, joka ei ole nyt täällä paikalla, oli aika asiaton, hän totesi, Euroopan identiteetti on ennen kaikkea kristillinen. Jos tämä kieltää, kieltää todellisuuden hänen mukaansa. Mutta hyvät kollega Weber, nyt on niin, että Totuus on se, että olemme monimuotoisia, moniarvoisia. Meillä on oikeus valita, mihin uskomme ja keitä olemme. Demokratia, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet, olen nyt päättelemässä puhemies, eivät ole pelkästään ihanteita, ne ovat olennaisia, jotta Euroopan unioni toimisi kaikilla politiikan lohkoilla. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on ennakkoehto vakaalle kehitykselle. Perusoikeuksien kunnioittaminen on olennaista myös yhteisessä maahanmuuttopolitiikassa, poliisiyhteistyössä ja oikeusvaltioperiaate on ennen kaikkea olennaista sisämarkkinoilla ja luottamuksen aikaansaamisessa. Eli lyhyesti sanoen, arvot ovat avain vahvaan Euroopan unionin ja siksi ALDE asettaa arvot etusijalle. Paljon kiitoksia. Nyt kuulemme sitten neuvoston nimissä ministeri Dalli, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, komission jäsen, haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoron tänään täällä tässä hyvin ajankohtaisessa keskustelussa. Nyt on todellakin aika pohdinnoille meille kaikille EUn tulevaisuudesta. On hienoa olla tänään täällä kuunnella teidän näkemyksiänne. Tämän keskustelun otsikko maalaa sellaisen kuvan Euroopasta, joka on kaikkien mielestä hyvä, jossa arvot ovat keskiössä, missä on tehokkaat demokraattiset toimielimet ja missä pyrimme parantamaan kansalaistemme hyvinvointia ja elämää, emme ainoastaan harvoille onnekkaille, vaan koko yhteiskunnan kattavasti. Kuvaus ei ole kovinkaan kaukana siitä, millainen EU on nyt, ja se on kyllä linjassa EUn toiveiden kanssa, mutta kuitenkin muutama kuukausi sitten EUn näkemykset äh, tässä suhteessa jäivät varjoon. Joko, koska EUta pidettiin sellaisena, että se tekee liian vähän, tai että se tekee liikaa. Mutta viimeisten kuukausien aikana nyt näyttää tapahtuneen muutos, kun ajatellaan näkemystä EU-sta. ja sitä pidetään en, sen sijaan, että sitä pidetään ongelmien alkuperänä, niin sitä pidetään nyt ratkaisun avaimena. Nyt olemme saamassa lisää tukea EUlle. Tämä saattaa johtua siitä, että maailma ympärillämme muuttuu ja vaihtoehdot EUlle menettävät näin viehätysvoimansa. Ja me olemme havainneet, että populistinen retoriikka yksinkertaistaa liikaa hyvin monimutkaisia asioita ja nyt sitten myöskin sen rajat tulevat esiin. Ja havaitsemme myöskin, että se, että teemme yhteistyötä maailmanlaajuisten haasteiden, kuten kaupan, terrorismin ja ilmaston parissa, on parempi kuin että näihin puututtaisiin yksin. Ehkäpä tärkeintä on se, että Äh, mitä enemmän tunnemme, että arvojemme kimppuun hyökätään, sitä vahvemmin pyrimme torjumaan tämän. Ja tämä äh, antaa meille vauhtia niin, että teemme enemmän työtä tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta ainoastaan jos meillä on yhteinen näkemys EUn tulevaisuudesta, voimme yhdessä äh, pyrkiä saavuttamaan nämä yhteiset tavoitteet. Ja kun nyt pohdimme, että mihin tulevaisuudessa lähdemme, EU ei voi tätä näkemystään viedä voimallaan läpi, jos ei se saa kansalaisten tukea. EU täytyy ottaa kansalaiset mukaan tähän keskusteluun. Heillä täytyy olla sellainen vaikutelma, että heitä kuullaan ja että heidän näkemyksillään on merkitystä. Tästä syystä neuvosto pitää erittäin hyvänä komission valkoisen kirjan prosessia. Se on hieno toimi, jossa pyritään samanaikaiseksi laajaa keskustelua aiheesta. Myöskin äh, kiitän Euroopan parlamenttia jatkuvista toimista, joilla pyritään varmistamaan, että kansalaisia kuullaan ja heidät pyritään turvaamaan. Komission kanssa tulette pitämään Euroopan laajuisesti lukuisia keskusteluja Euroopan tulevaisuudesta. Mitä tulee Eurooppa-neuvostoon? Johtajat ovat jo ryhtyneet pohtimaan Britannian Brexit-ilmoituksen jälkeen tätä. Ja viime syyskuussa epävirallisessa kokouksessa esitettiin konkreettista etenemissuunnitelmaa ja erityisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on puuttua näihin kansalaisten huolenaiheisiin. Tähän liittyi esimerkiksi maahanmuutto, terrorismi, talous, taloudelliset, sosiaaliset ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Nyt kun olemme edenneet tässä, niin tänä vuonna Rooman, 60-vuotis, Rooman sopimusten 60-vuotisjuhla maaliskuussa oli yksi osoitus tästä. Agenda, joka tästä tuli, on selkeä osoitus siitä, että nyt pyritään edistämään näitä tavoitteita. Euroopan neuvosto on asettanut kehykset nyt tälle työlle. Se on keskittynyt kourin tuntuvien tulosten aikaansaamiseksi ja mm, pyrkinyt täyttämään lupauksensa. Neuvosto valkoisen kirjan prosessin kautta nyt tar- tarkastelee myöskin komission seurantaraportteja ja ne ovat todella arvokas osuuskeskustelua. Esimerkiksi globalisaation liittyvä valkoinen kirja tarjoaa näkemyksiä kauppaan liittyvän keskusteluun, joka käydään globalisaatiosta seuraavassa Euroopan neuvoston kokouksessa. Haluaisin sanoa muutaman sanan prosessin konkreettisista tuloksista. Kun pohditaan Euroopan tulevaisuutta, niin tämä on laaja prosessi. Se vaatii aikaa ja luottamuksen rakentamista, eikä näitä voida hoitaa mitenkään nopeasti se, että ennenaikaisesti jotakin tuloksia esitettäisiin ja sitten ei odotuksia täytettäisikään, neuvosto ja Euroopan neuvosto keskittyy edelleen siihen, että se pyrkii saavuttamaan konkreettisia tuloksia, jotta pyritään EUn lisäarvoa käytännössäkin edistämään ja nämä keskustelut Euroopan tulevaisuudesta antavat lisäimpulsseja neuvostolle liittyen näihin tärkeisiin politiikan aloihin sen sijaan, että nyt pyritään aikaan saamaan vain uusi teoreettinen kehys tälle. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt kuulemme sitten komission varapuheenjohtaja Timmermansia. Kiitos puhemies. Haluaisin puhua kolmesta. Se, että pohditaan sitä, mitä Nova Feld sanoi puheenvuorossa, koska hän tarttui perusarvojen kysymyksiin hyvin täsmällisellä, tiivillä tavalla. Ja hän myöskin torjuu ne ratkaisut, joita nationalistit ja ääriryhmien edustajat ja muukalaisvihmeelliset tarjoavat. Silloin jää kysymys siitä, miksi niin monet eurooppalaiset kuitenkin kokevat houkutteleviksi tällaiset poliittiset liikkeet. Ja minä väittäisin, että nämä poliittiset liikkeet ovat varmistaneet voimakkaan tuen eh, ja tulevat saamaan tukea edelleenkin Euroopan unionissa, paitsi jos ne syyt, miksi niin monet ovat eh, näiden houkutuksille, houkutuksen langneet, mutta kansalaiset ovat huolissaan siksi, että he pelkäävät menettämänsä asemiaan. Tämä on ensimmäinen sukupolvi, joka pelkää, että hänen lapsensa ovat heikommassa asemassa kuin he itse ovat. He ovat huolissaan siitä syystä, että on jihaditerroristien uhka. He näkevät, että on ihmisiä, jotka haluavat hyökätä meidän vapauksemme vastaan ja viedä meitä identiteettimme. He ovat huolissaan, koska ne maailmanlaajuista kehitystä, mitä tulee rauhoja ja turvallisuuteen, ja katsovat, että he eivät ole riittävän voimakkaita toimimaan oman omien arvojensa ja elämäntapansa puolesta. Jos me haluamme eh, eh, heikentää sitä, että epäillään perusarvoja, meidän pitää tehdä jotakin näille tunteille, ja komissio voi tehdä jotakin näille pelolle vain silloin, jos me toimimme yhdessä eurooppalaisena. Meidän, meidän täytyy pitää kiinni arvoistamme, ja se lähtee liikkeelle siitä, että me puhumme eurooppalaisten lähestymistapojen puolesta eurooppalaisiin ongelmiin, eurooppalaisista ratkaisusta maailmanlaajuisille ongelmille, ja teemme kansalaisille selväksi, että voimme tehdä tämän vain silloin, kun pysymme yhdessä. Tämä on vaikeaa aikana, jolloin identiteettipolitiikka on valalla kautta Euroopan. Tämä on vaikeaa aikana, jolloin joku muu esitetään jonakuna, joka on viemässä pois jotakin, mikä sinulla on. Me määritämme Euroopan unionin vain maailmanlaajuisten markkinoiden tai yhteismarkkinoiden tai yhteisen valuutan puitteissa tai byrokratian leikkaamisena, mutta nämä ovat välineitä tärkeitä välineitä, mutta niillä on merkitystä vain, jos ne perustuvat yhteisille arvoillemme. Me emme puhu näistä arvoista riittävästi. Mielenkiintoista on, että ihmiset, joita vastaan Rova Intveld oikein hyökkäsi siksi, että he eivät tarjoa ratkaisuja, tai heidän esityksestään puuttuu ainakin moraalia, on kuitenkin, niin, että ihmisillä on moraalinen lähestymistapa asiaan. He lähtevät liikkeelle omista arvoistaan meidän pitäisi tietää se, meidän pitäisi lähteä omista arvoistamme, arvoistamme, jotka ovat tehneet Euroopasta suuren. Arvoja ovat demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien täysi kunnioittaminen. Tämä on se kolmikanta, jolle Euroopan yhteistyö on rakennettu. Sen nykyaikaistaminen kun on neljäs teollinen vallankumous käynnissä, on se, että voimme luoda yhteiskunnan, joka on monimuotoinen, jossa monimuotoisuus luo lisää kunnianhimoisuutta, luo lisää mahdollisuuksia ihmisille, luo uuden talouden neljännen teollisen vallankumouksen myötä. Se on tie eteenpäin Euroopalle, mutta tämä tapahtuu vain, jos se tehdään arvojemme perustalta. Se on perusta valkoiselle kirjalle, jonka komissio on tehnyt. Se on perusta kaikille analyysille, jotka me olemme laatineet ja olemme asettaneet käsiteltäväksi lähtökohtana keskustelulle Euroopan parlamentin kanssa, mutta myös jäsenvaltioiden kanssa siinä toivossa, että neuvoston jäsenet käyttävät valkoista kirjaa käydäkseen keskustelua omissa jäsenvaltioissaan siitä, mihin suuntaan Euroopan tulevaisuudessa täytyy mennä. Lopuksi toteaisin, me olemme nähneet eräänlaisen hetken, heikkenemisen, uuden, heräämisen uuden sukupolven osalta. Me näimme sen Britannian vaaleissa äskettäin, me näimme sen Ranskan vaaleissa monellakin, monessakin muodossa. Olemme nähneet sen naisten marsseissa Yhdysvalloissa ja kautta Euroopan. Miksi? Siksi, että me ymmärrämme nyt, että vaikka meidän arvomme ovat selkeitä ja ne ovat ikuisia eikä niitä voida kyseenalaistaa, ne voidaan kuitenkin tuhota. Ja se, että me olemme nyt havainneet, että vaikka arvomme ovat selkeitä ja että ne ovat yhteistyömme perusta, me näemme kautta maailman, että nämä arvot eivät ole sellaisia, että niitä voitaisiin rikkoa, että ne vaativat eh, ylläpitoa. Jos me haluamme, että nuo arvot säilyvät, meidän pitää toimia niiden puolesta, meidän pitää puhua niiden puolesta. Tämä on se, mitä me näin viime, näin viime vaaleissa. Kysymys ei ole enää vasemmistosta tai oikeistosta. Kysymys on siitä, valitaanko avoin yhteiskunta, jossa on tilaa kaikille, jossa kukaan ei jää jälkeen, tai jossa tai muuten putoaa siihen loukkuun, että ajattelee, että oma veli on vihollinen. Euron pitäisi olla avoin yhteiskunta, jossa jokaisella on merkitystä eikä ketään jätetä. Kiitos. Vielen Dank, Herr Vizepräsident. Paljon kiitoksia varapuheenjohtaja. Seuraavaksi sitten puhujat. Ensimmäisen puheenvuoron saa edustaja Estaras Feragut puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Noin 70 vuotta sitten 57 eurooppalaiset Rooman sopimuksen allekirjoittivat ja silloin luotiin alku Euroopan unionin vakaudelle vapaudelle ja kolinat hävisivät ja menneisyyden väkivaltakin. Tässä viittaan Schumannin sanoihin, kun hän totesi, että Eurooppa ei voi olla pelkästään muuta kuin yhteishanke. Pikkuhiljainen, pikkuaskelin viljellen solidarisuuden arvoa. Tuolloin perustaja isä tietsivät tarkalleen, mikä tavoite on. Heillä oli suunnitelmakin ja heillä oli kyllä tajuu myös menneisyydestä, mikä oli ollut kaikkein pahinta kansanmurhaa, xenofobia, sodat, kansallismielisyys. Eurooppa on muuttunut, vanhentunut, me otamme enemmän ihmisiä vastaan, mutta muut lähtevät. Markkinat ovat myös nyt työttömyyden hallitsemat, maahanmuuton haaste, kuten puolustusenergia ja muut tietenkin. Me, meillä on vastakkainasettelua paljon. Meillä on haaste, joka liittyy tietenkin monimuotoisten rikkauteen, mutta se voi myös hajottaa sosiaalisesti. Ja kuten komission jäsen totesi, me miettii, että meidän tulee yhtenä rintamana. Haasteena on se, että demokratian, vapauden, edistyksen arvot edellyttävät sisältöä. Sellaista sisältöä, jota ajoivat myös perustaja perustajaisää, mutta niihin täytyy uskoa, ei vain puhua niistä teoin ja sanoin toteuttaa ne. Kiitos. Seuraavaksi Tanja Fajon, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Tämänpäiväisen keskustelun aihe on Euroopan uuden perustaminen ja me olemme täysin tietoisia siitä, että tämän talon perustus on rapautunut ja kunnioitus, demokratia, tasa-arvoisuus ovat myöskin tässä vaarassa. Te puhuitte, herra Timmermans, tästä vaarasta retoriikasta ja kansalaisten vihasta. Ja nyt tosiaankin nämä perustukset ovat rapautumassa. Tämä käy selväksi, kun ajatellaan esimerkiksi näitä maahanmuuttokiintiöitä. EU-tason päätökset ovat sellaisia, että monet jäsenvaltiot eivät niitä kunnioita, joten mielestäni on hyvä, että komissio aikoo käynnistää lainsäädäntötoimet niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät tähän taakanjakoon ole lähtemässä mukaan. Me puhuimme eilen Serbian ja Kosovon mietinnöistä. Nämä kaksi odottavat pääsyä EU-hun. Me olemme hyvin tiukkoja, kun kyse on monitoroinnista ja Kööpenhaminan kriteerien arvioinnista. Jos nämä maat eivät tarvitse näitä kriteerejä, niistä ei koskaan tule jäsenvaltioita. Tämä on sitten, mutta onko oikeudenmukaista, että EU tekee tämän arvioon? EU ja sellaiset jäsenvaltiot, jotka eivät täytä useita näistä kriteereistä, miten näitä rangaistaan? Ja monet näistä maista ovat jopa ylpeitä, eivät myöskään kunnioita demokratiaa ja vapautta eivätkä myöskään toimi kurinalaisesti. Jokin aika sitten STDssä me tuimme ajatusta rakentaa tällainen demokraattinen tulostaulu, joka liittyy näihin arvoindikaattoreihin. Minä olen samaa mieltä näiden ehdotusten kanssa, mutta samanaikaisesti me kaikki tiedämme, että tiedämme mikä tilanne on. Kaikki on mitattu, mutta mikään ei tule muuttumaan niin pitkään, kun näitä rikkoja ei rangaista. Me, meillä ei ole totta, että meillä ei ole tällaisia mekanismeja, me vaan halua käyttää niitä. Kiitoksia. Sitten Robert Ziele, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Jos ajattelen tämän keskustelun otsikkoa, niin se on jotakin sellaista, jos kansalaiset näkevät tällaisia otsikkoja, he, se ei välttämättä lisää uskoa Euroopan unionin, kun ajatellaan, mitä ihmiset haluavat nykypäivän – Latviassa on se, että Euroopan unionin toiminta on ymmärrettävä, niin että arvot, joista me puhumme, eivät ole ristiriitaisia sen kanssa, miten he ymmärtävät arvot omissa maissaan. Jos joka kerta me kohtaamme eri tavan ymmärtää eri tavalla sen, me sen huomaamme, että sen tehmistävät ymmärtää tätä asiaa. Meidän pitäisi pohtia sitä, miten me katsomme näitä asioita meidän pitäisi mennä syvemmälle, jos me haluamme, että ihmiset ymmärtävät tämän paremmin. Me puhumme sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta, niin ihmiset eh, haluavat olla kilpailukykyisiä. Siksi meidän pitäisi sanoa, että jäsenvaltiot ovat mukana sosiaalisessa polkumyynnissä. Kiitoksia. Seuraavaksi Maite Pakasar Lunduaruis. Yksi minuutti. Kollega. Kiitoksia puhemies, hyvää kollegat, herra Timmersä. Minä olen vähän toivekkas, kuten rouva Interfeld. Nimittäin nationalistit ja populistit eivät ole mikään uusi asia. Me vähän ymmärrämme, että ovat haavoittuvia ja todella se, tämä utopia, joka on ihan järkevä, jonka olemme rakentaneet sitten toisen maailmansodan, mutta globalisoitumassa maailmassa, on aika paljon hämärää ja vaikuttaa siltä, että e- Euroopan majakka ei tarjoa sitä valoa enää. Ja nyt pitäisi tehdä se, mitä totesitte, arvot toteuttaa. Ja siinä meidän täytyy toteuttaa urheutta ja koskemattomuutta, jotta kansalaiset uskoisivat meihin. Ja johdonmukaisuutta siinä, mitä me sanomme ja mitä me teemme. Toisin ei voi, täytyy ottaa se intohimo mukaan, jota on nyt nuorilla, jotka toteavat ja haluavat tulevaisuutta, haluavat mahdollisuuksia. Viime vuosina sitä ei ole tarjottu heille. Tarvitsemme heitä, tarvitsemme varsinkin nuoria, niin että heillä on työllisyyttä ja uusia mahdollisuuksia, intohimoa Euroopalle, kuten meilläkin, ja tietenkin koskemattomuutta. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Martina Andersson, yksi minuutti. Brexit oli herätys. EUn täytyy uudistua, e, jotta se selviää. Me tarvitsemme sosiaalisen EUn, joka pohjautuu demokratian, ihmisoikeuksiin ja kansalliseen edistävään toimeen, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että kuulemme paljon puhua monen nopeuden Euroopasta EU-armeijasta, säästötoimista. Ja tämä on mielestäni virhe. Se on viimeinen asia, mitä me tarvitsemme. Ja se, että e- edelleen tuetaan armeijoita. Me tarvitsemme enemmän demokratiaa, solidaarisuutta, emme aseita. Pohjois-Irlanti äänesti Brexitia vastaan, mutta demokraattisia äänestäjiä otetaan huomioon, vaikka meillä on pitkä perjantain sopimus YK puitteissa, jota täytyy kuitenkin täysin kunnioittaa. Sinn Fein on sitä mieltä, että Irlanti, Pohjois ja Etelä kuuluu Eurooppaan, mutta tarvitsemme e- Euroopan, joka kohtelee kaikkia kansan lapsia samanarvoisesti, ketään ei jätetä taakse. Ja ja tässä pitäisi myöskin ehkä eh, Irlannin eh, tämä julistus lukea. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Sitten seuraavaksi Raymond Finch, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Komission jäsen, te puhuitte uudelleen perustamisesta Euroopassa arvojen perusteella, jotka perustuvat toimielimiä, jotka ovat ankkurinoituneet demokraattisiin periaatteessa kukoistavaan talouteen. Me Isossa Britanniassa jatkamme matkaamme kohti itsenäisyyttä, joka antaa meille kaiken tämän. EU-näkemys on täysin päinvastainen. Se on näkemys, joka perustuu opportunismiin, ko- kooperatis- kooperatismiin ja uuskolonialismiin. Se on ankuroitu instituutioihin, jotka ovat syvällisesti epädemokraattisia, jotka ovat saaneet aikaan köyhyyttä, epätoivoa ja jakautumista monissa jäsenvaltioissa. Tämä on tär- tämä esteitä Etelän Euroopalle ja tämä vahinkoita on ajutettu se, että on 40 prosentin nuorisotyöttömyys Kreikassa jotakin sellaista, mikä voidaan korvata jotenkin jollakin Interrail-lipulla. Tämä on uskomattoman järjetöntä, eli se on sellaista, että pyritään jotenkin vain pienillä lastarilla korvaamaan su- suuria haavoja. Tämä on tärkeää, että seurattaisiin Yhdysvaltain esimerkkiä ulos Euroopan unionista. Thank you very much. We now... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Auke Zaidstra, yksi minuutti. Ja voorzitter, dank u wel. Kiitoksia kovasti puhemies. Hyvä puhemies, eurooppalaiset arvot ovat mielestäni jotain sellaista, joita jäsenvaltioita kansalaiset näkevät hieman eri tavalla. Bryssel sanoi, ettei se voi estää miehitystä ja ei mukaan saada aikaan turvallisuutta maahanmuuttovyöryn takia ja pitäisi torjua populismia. Vaikuttaa siltä, että Brysselillä on Turkistakin valoisampi näkemys kuin sillä on yhdessä kuningaskunnasta. Ei näin voi jatkua. Minusta me tarvitsemme kyllä Euroopan uudelleen perustamisen myös yhteistyön näkökulmasta. Yhteistyö voi johtaa tuloksiin, jos kansallisvaltiot voivat olla tässä johtoasemassa. Yksi hyöty tästä oli se, että me pääsisimme eromaan parlamentistakin ja näin voitaisiin säästää puoli miljardia vuosittain. So, jetzt spricht für eine Minute. Seuraavaksi Eleftherios Sianidos, yksi minuutti. Paljon kiitoksia. Me tarvitsemme aivan välttämättä unionin uudistamista. Ja kaikkien jäsenvaltioiden täytyy todellakin olla mukana tässä, jotta toimivaltuudet jaettaisiin oikealla tavalla, sillä päätöksenteko, varsinkin jos sen pitää neuvostossa olla yksimielistä, sitä täytyy vahvistaa ja muuttaa, koska muuten eurooppalaisia tavoitteita ei voida saavuttaa. komissiossa täytyy vihdoin päästä sen demokraattiavajeesta eroon ja äh, täytyy myöskin tehdä julkiseksi se, miten kukin komission jäsen äänestää. Me olemme demokraattisia toimielimiä ja tämä täytyy myöskin toimia käytännössä. Se tarkoittaa siis sitä, että yhtäältä äh, meillä on kyllä jäsenvaltioiden kansalliset halut ja toiveet, joita täytyy kunnioittaa, mutta pitää kuitenkin vetää myös yhtä köyttä, varsinkin ilmastonmuutoskysymyksistä. Ja kun esimerkiksi ajatellaan näitä maahanmuuttajia, joita edelleenkin tulee Saharasta Eurooppaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Koelio, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Putin Eurooppaa takaisin. Kylmän sota hän myrkyttää julkisen mielipiteemme ja sot, militarisoi rajat. Trump tekee suhteista en arvaamattomaa, joiden piti olla sellaiset, että niitä voitaisiin koskaan tuhota ja populistit saavat ö, tukea, mutta he ovat kuitenkin hävinneet Alankomaissa, Itävallassa ja myös Ranskassa viime vaaleissa ja myös Isossa-Britanniassa. Ja miksi? Robert Suman, eräs Euroopan perustajista, sanoi, että Eurooppa tapahtuu tapahtuu silloin, kun toimitaan konkreettisesti. Ja Eurooppa on enemmän kuin taloudellinen rakenne, rakennelma. Se on ihmisten kansalaisrakennelma. Se on Erasmus-ohjelma, jonka 30-vuotispäivällä juhlimme. Kokonainen sukupolvi on tukemassa jaetun kansalaisuuden periaatteita. Se on Eurooppaan Pariisin sopimus merkki siitä. Eurooppa toimii ihmiskunnan tulevaisuuden puolesta. Eurooppaan ihmisten vapaata liikkuvuutta, joka johtaa siihen, että kansakuntien tilkutakin muuttuu mahdollisuuksiksi tuhansille ihmisille. Eurooppa tukee taloutta, tiedettä, innovaatioita ja tähän kuuluu myöskin e teknologiaohjelma, jolla perastetaan ihmisenkiä. Tämä on se Eurooppa, johon minä uskon. Kansalaisten Eurooppa, ihmisten Eurooppa. Ei tähän tarvita mitään uutta perustamista, vaan vahvistaminen. Eurooppa ei ole mikään valinta eikä vaihtoehto. Eurooppa on se ympäristö, jossa me elämme, ympäristö, jossa toimimme kansalaisoikeuksien, perusoikeuksien, vapauden ja hyvinvoinnin puolesta. Sitten paikka, jossa me toimimme sen puolesta, että toimimme myöskin täyttämään velvoitteet ja panemaan ne toimeen pikaisesti arvoisa Dank, Coelho. Paljon kiitoksia edustaja Koelio. yksi minuutti. Kiitos puhemies. Eurooppa näyttää neuvottomalta, eikä se ole pystynyt kohtaamaan haasteita ja konflikteja, mutta kuitenkin Eurooppa on meidän kaikkien tulevaisuutemme. Meidän pitää nähdä, että nyt Eurooppa on tullut käännekohtaan. Nyt on loppunut, aika on ollut homogeenisia kansalaisvaltioita, on tulistinen kapitalismia Eurooppa perustuu hyvinvointiyhteiskunnalle. Uusi Eurooppa merkitsee sitä, että on kulttuurista monimuotoisuutta ja että kohdataan globaalistumista, joka on luonut sellaisen uuden maailman, jossa perinteiset vastaukset eivät enää auta. Täytyy tehdä uusia suunnitelmia, täytyy luoda Eurooppa uudestaan. Uuden Euroopan minun mielestäni täytyy perustua edistykselle, solidaarisuudelle, vapaudelle ja turvallisuudelle sen täytyy peruttaa, perustaa Eurooppa niin, että siellä ei ole vihaa, tilalle, tilaa vihalle eikä syrjinnälle. Eurooppa pitää olla vastaanottava, avoin, sellainen Eurooppa, jossa kaikki voivat olla kotona, jossa tulevaisuus ei merkitse pelkoa, vaan toivoa. Danke, Niedermüller. Kiitoksia edustaja Niedermüller. Seuraavaksi edustaja Sarnetski, yksi minuutti. Panie przewodniczący, jeden i drugi Kiitoksia, puhemies. Meidän täytyy poliitikkoina puhua avoimesti. Mitä on menestys ja mikä on eurooppalaisen valuuttayhteisön menestys? Tässähän oli aluksi vain muutama maa ja sitten 15, ja he sopivat tietyistä vähimmäisnormeista ja tukeutuvat solidaarisuuteen Euroopan talousyhteisössä. Ja silloin oli tietysti myöskin kiistoja Ranskassa ja sitten tietysti maatalouspolitiikka kuuluu tähän ja kyse oli siitä, että haluttiin toimia paremmin eikä haluttu haitata mitään maata. Ja se oli menestyksen perusta, tämän yhteisen eurooppalaisen hankkeen menestyksen perusta. Ja tarkoituksena on toimia solidaarisesti konsensuksen hengessä, eikä pyritä mitenkään väkisin runomaan tätä läpi. Ja tämä on perustavan tärkeää. Sinisiä kortteja ei anneta. Työjärjestys ja artiklaasta 53a on tässä täysin selvä. Seuraavaksi edustaja Wikström, yksi minuutti. Kiitos. Viimeisin eurobarometri osoittaa, että on vahvaa, vahvaa tukea kansalaisten parissa EUn yhteistyöllä. Olen iloinen siitä, että yhä useampi puhuu hyvää Euroopasta. Me saamme syvempää, parempaa yhteistyötä kansalaisten. Tulevaisuuden usko, toivo, innoitus ovat oikeastaan meidän johtotähtemme poliitikoilla tulevassa työssä. Hyvien vaalitulosten jälkeen, ei vähiten Macron huomioiden, nähdämme, että nyt on myönteistä tulevaisuuteen suuntautuvaa politiikkaa ja se voi kasvaa kasvamistaan. Näin voidaan muuttaa ja kehittää Euroopan unionia, sen on jatkuttava. Ei voida hyväksyä, että olemme toimettomina. Nyt otettava seuraava askel niin että saamme ratkaisuja tulevaisuutta varten rajat ylittäviin ongelmiin, joita on esillä saralla kuin sadalla. Totta laina meidän täytyy tehdä yhteistä vastuuta maahanmuutosta, yhteistä vastuuta ilmastokysymyksestä ja totta kai torjua yhteisesti terrorismia, tarjoa turvallista tulevaisuutta ja se olisi vain yhdessä. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Kostas Krisogonos. Yksi minuutti niin ikään. Η ιδρυτική συνθήκη προβλέπει... Perustavan perustussopimukset, jotka EUlla on, katsovat, että EU perustuu vapauden, demokratian, tasavertaisuuden ja oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteille. Mutta tavoite on samanaikaisesti julistettu olevan kansojen hyvinvoinnin luominen, mutta Puolassa, Unkarissa sallitaan se, että näin ei enää ole, koska viime kädessä on niin, että säästöpolitiikka myös leikkaa perusoikeuksia, terveydenhuoltoa, työehtosopimusneuvotteluja, oikeutta perustaa perhe ja monia muita asioita – näin on siis myös Etelän Euroopassa eikä vain Kreikassa. Jos me olemme pitkän tähtäyksen perspektiivin Euroopan unionin, meidän pitää käytännössä osoittaa, että me kunnioitamme yhteisiä arvoja ja tavoitteita. Politiikan pitää muuttua nyt ennen kuin se on myöhäistä. Kiitos. Vielen dank. Paljon kiitoksia. No niin, seuraavaksi Peter Lundgren, kaksi minuuttia. Kiitos, herra puhemies. Eurooppa, joka perustuu arvoihin, no se on nyt keskustelun aiheena tänään. Jos ajatellaan veronmaksajien varojen vastuullista käyttöä, sitä pitäisi ehkä tarkemmin myös miettiä. Nyt olemme saaneet merkkiä myös parlamentista, että on tarvetta uudelleen rakentaa tämä Brysselistä käsin tämä rakennus, joka 93 maksoi 10 miljardia Ruotsin kruunua aikanaan. sali tuolla on sitä paitsi peruskorjattu selvästä 2014 se päätettiin. Ja tämäkin on hyvä miettiä, kun Klaus Velle puhuu omista tavoitteista, niin että Euroopan parlamentista tulisi vähän niin kuin USA-kongressi. Ja nyt hän haluaa, että sinne rakennettaisiin kokonaan uusi rakennus ikään kuin peilinä Yhdysvalloille Euroopassa. On ajateltu, että edessä 4,3 miljardia Ruotsin kruunua maksaisi. Ja kuitenkin tässä puhutaan myös, että ei olisi syytä paniikkiin, koska se voi johtaa siihen, että osoittautuu viime kädessä, että se onkin kolme kertaa kalliimpi, yli 13 miljardia Ruotsin kruunua. Ja jos Euroopan kansalaiset eivät halua ehkä näin käyttää veroparojaan, että jaa, jälleen uusi palatsi Brysseliin rakennettaisiin, voin kyllä luvata, että sitä viimeksi haluavat. Että nyt kerrankin otettaisiin myös uusi tarkastus käyttöön ja käytettäisiin varomaksajan rahoja kunnolla, eikä tällaisiin visioihin sitä käytettäisi. Jos ajatellaan, että on 25 vuotta vasta ollut, niin eikä sitä nyt tarvitse hajottaa. Totta kai sitä voidaan ylläpitää ja peruskorjata, mutta että uusi rakennettaisiin kokonaan, niin sehän on täyttä hulluutta. Ja se toimii totta kai Eurooppaa vastaan kansalaisten mielessä. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia edustaja Lundgren. Seuraavaksi Georg Mayer, yksi minuutti. Ja schön, Herr Kiitoksia puhemies. Eurooppalaiset arvot, mitä se nyt oikeastaan sitä tarkoittaa? Kuka määrittelee, mitä eurooppalaiset arvot ovat? Uskotte, että me voimme täällä määritellä sen? Ainoastaan eurooppalaiset voivat määritellä sen itselleen. Ja kyllä on olemassa suuria eroja Euroopan laajuisesti ja hyvät kollegat, on tällaista monimuotoisuutta ja sitä pitäisi arvostaa eikä pelätä sitä. Tehokkaat demokraattiset toimielimet, kyllä, voin tämän heti allekirjoittaa, mutta tehokkaisiin demokraattisiin toimielimiin kuuluu myöskin tehokas oppositio. Ja jos nyt kuuntelee kollega Inet Feltiä, niin hän kyllä pelkää enemmän tällaista oppositiota kuin arvostaa sitä. Ja kollegat, minulla on usein sellainen vaikutelma, että kaikki haluaisitte kertoa toisille samat asiat ja sitten vielä aplodeerata toisille. näin tämä ei toimi. Älkää pelätkö, arvon kollegat. Danke sehr. Jetzt... Kiitos. Sitten seuraavaksi Soltan Balcho, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Rotterdam Intveld puhui sellaisesta nationaalisesta uhasta, jonka mukaan yksi ääni on vain yksi totuus. Mutta onko nyt, niin, että Euroopan mailla olisi vain yksi tie eteenpäin, kai syvempi integraatio, ne, jotka haluavat löyhempää yhteistyötä, he ovat sitten teidän mielestänne Euroopan vastaisia. Tätäkö tämä tarkoittaa? Manfred Weber, kansanpuolueen puheenjohtaja, ryhmän puheenjohtaja, viittasi viestissään siihen, että kristilliset juuret ovat arvojen perusta, mutta eh, täällä nyt puhuttiin siitä, että tämä merkitsee identiteettiä. Jos ajatellaan näitä perustajaisiä, minäkin nyt puhun sitten Robert Schumannista kahdella tavalla. Eurooppaa ei voi integroida jollakin yhteisellä rakenteella, mikä on se, mitä te haluatte. Ja toiseksi Eurooppa tulee kristilliseksi tai sitten Eurooppaa ei tule. Tätäkin ovat sanoneet perustajaiset, mutta te olette vain kovin valikoivia silloin, kun te käytätte puheenvuoroja. Kiitos. Seuraavaksi Sava Sogor, puolitoista minuuttia. I'm not among... Niin, minä en kuulu niihin, jotka uskovat, että meidän täytyy Euroopan unionin uudelleen rakentaa alusta lukien. Valkomasta ei tarvita. Moni ei tajua sen puutteita, tai sitten on liioitellut niitä, kuten no, tämä demokratiavaje yhtenä esimerkkinä. Minä voin todeta, että EU-lainsäädäntöprosessia on paljon läpinäkyvämpi, vastuullisempi, osallistavampi kuin minun maassani. Mutta aina on tietenkin parantamisen varaa tehokkuudessa, vastustuskyvyssä niin, että voidaan vastata kansalaisten toiveisiin. Jos ajatellaan uusi, nykyisiä perussopimuksia, ovatko ne oikea vastaus – kysymyksiin. Usein vastaukset unohdetaan, jopa otsikkokin osoittaa, että ei kovin kunnianhimoiset keskustelut kyse. Minä haluaisin korostaa arvoja, kuten kaksi artiklassa on määritelty perussopimuksen. Me tiedämme, että Euroopan unionin pitäisi perustua muun muassa tasa-arvoon, syrjimättömyyteen, monimuotoisuuden kunnioittamiseen, mutta siinä on vielä pitkä taivaalla edessä, jotta voidaan tarjota suoja näille arvoille varsinkin jos ajatellaan kansallisia tai vähemmistöjä, EU ei ole pystynyt torjumaan syrjintää. Tällä on ollut kielteisiä vaikutuksia kulttuureihin ja kieliin tai ihmisiin, jotka kuuluvat näihin ryhmiin. Ja vähentää myös monimuotoisuutta, jota me haluamme vaalia. Yli 60 miljoonaa ihmistä odottavat, että heidän olemassaolonsa tunnustettaisiin myös toimielimissä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia, edustaja Sogor. Ja seuraavaksi minuutiksi puheenvuoron saa Joulainen. Olkaa hyvä. EU e e on enemmän kuin suuret markkinat. Se on poliittinen yhteisö ja perustaa ovat eurooppalaiset arvot, joista on taisteltu vuosisatojen ajan. Ja nyt todellakin EUn pitäisi saada poliittinen profiilinsa näkyvämmäksi ja varapuheenjohtaja näin ollen onkin oikein, että me taistelemme näiden arvojen puolesta ja ryhdymme toimenpiteisiin, jos demokratia, mielipiteenvapaus tai solidaarisuus estetään ja tuemme niitä silloin, jos toimenpiteisiin ryhdytään jäsenvaltiota vastaan. Tämä on tarpeen ja kansalaisetkin tukevat tätä, jos jotkut jotkut eivät tee työtään, kun toiset näin tekevät. EU täytyy toimia. Usein oli sellainen vaikutelma, että se on ollut avuton ja voimaton. Tämä liittyy verojen polkumyyntiin, epäreiluun, kilpailun rajat ylittävään eh, rikollisuuteen. Meillä on paljon politiikan aloja, joita meidän täytyy kiristää ja vahvistaa. Ja toivon, että tämän valkoisen kirjan viisi skenaariota vuoden loppuun mennessä saadaan eh, kokonaiseksi ohjelmaksi EUn seuraavia etappeja silmällä pitäen. Kiitoksia. Seuraavaksi Ulrike Trebesius, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Jälleen Euroopan jälleenrakentaminen, joka perustuu tehokkaaseen demokratian toimiviin ankroituneen ja kukoistavaa taloutta koskemukaisesti ja yhteiskunnallisuutta edistävässä yhteiskunnassa. Kun luen tätä, minä ajattelen tässä sitten yksisarvaisia sarvisia ja tanssivia keijuja. Se, että me puhumme tästä, että pitää ja tämän jokin uudelleen rakentaminen, uudelleen perustaminen johtaa tähän tulokseen niin oikeastaan merkissä tunnustaa, että on epäonnistettu. Tärkeää, että EUn ja eurovyöhykkeen elementit eivät toimi. Yhteiskuntamme ovat toi, toimintakyvyssä R, jolla ajattelen euroa, monikulttuurista yhteiskuntaa korkeammalla EUn tasolla sitten tapahtuu ongelmia, jotka miksi Dublin järjestelmä, sopimus osalta ja eurojärjestelmän osalta, sitten pidettäisiin taukoa. Kuitenkin EUn monet edustajat vaativat, että tätä EUta vietäisi, että pitäisi syvemmin, niin syvemmin jatkaa samalla tiellä, enemmän keskittymistä, enemmän yhteisöllistä asioista, luoda lisää viranomaisia, olla yhä paternalistisempi, vähemmän vastuu, kiinnittää huomiota monimuotoisuuteen, luovuuteen, Onko tämä nyt todellakin se tie, jota pitää kulkea eteenpäin? Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Albiol Guzman, yksi minuutti. Kiitos. Tämä Euroopan unioni perustuu uusliberaaleihin periaatteisiin, palveluiden vapauttamiseen. E- Euroopan pankki on negatiivinen, kaikki on epädemokraattista. Varsinkin tavoitteena on yksi selkeä tavoite, sisämarkkinat se ei muutu pienillä kosmettisilla uudistuksilla tai valkoisella kirjalla ja vielä vähemmän kuin ne, jotka ovat Brexittiin johtaneet, äärioikeistokin omalla politiikallaan ovat myös eriarvoisuutta lisänneet. SETA, TTIP, euro ja se, että pannaan esteitä maahanmuuttajille. Maastrichtin Eurooppa ei siitä löydy vastausta enemmistön kysymyksiin, mutta ei se tarkoita, että haluamme luopua Euroopasta päinvastoin. Te haluatteko todella tätä Eurooppaa, tätä Euroopan unionia, joka on monikansallisten yritysten Eurooppa. Me haluamme rakentaa Eurooppaa, joka on myös työväluokan Eurooppaa niin, että työntekijät Saksassa, Ranskassa, Kreikassa, Portugalissa olisivat yhdessä. Äh, Kiitoksia edustaja von Storch, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies keskustelun nimi on Euroopan uudelleen perustaminen, joka pohjautuu arvoihin ja joka edistää yhteistä yhteiskuntaa. No, uudelleen rakentaminen tarkoittaa sitä, että jokin on murentunut ja kyllä tämä pitää paikkansa. Meidän täytyy rakentaa uudelleen. Herra Timmermans puhui arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. Kukaan täällä ei vastusta demokratiaa, oikeusvaltioperiaatteita. Ongelma on se, että no totta kai te nauratte nyt, koska ne, jotka tässä toimivat eh, nationaalisen suverenisuuden puolesta, eh, pitävät tätä epädemokraattisena. Tämä on absurdia, se vain etännyttää meitä. Ja totta kai demokratia, oikeusvaltioperiaatteessa täytyy olla arvoja, jotka ovat siellä taustalla. Haluan muistuttaa, että perusoikeuskirjassa ja Lissabonin sopimuksessa ei mainita Euroopan kristillisiä, kristillistä perintäarvoja ja näillähän tämä pohjautuu. Meidän täällä on tietoisia tästä me sanomme kyllä, että tämä on teknistä, mutta nämä arvot, meidän täytyy saada niihinkin selkeys. Kiitos. So, jetzt nyt seuraavaksi puheenvuoron saa Marko Sanni, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Minä uskon, että tämä otsikko keskustelua varten on sataprosenttisesti esimerkki siitä, minkälaisia ongelmia meillä on tänä päivänä, kun käyty käytätte termiä uudelleen perustaminen, kun alue, uudelleen perustaa, ilmeisesti joku on tuhoutunut. Eurooppa on tuhoutunut unionin politiikan takia. Tässä sanotaan Eurooppa, Euroopan unioni ei. Ja kansalaiset ajattelevat, että on kyse kahdesta eri käsitteestä. Eurooppa yksi asia, Euroopan unioni toinen asia. Meidän täytyy luopua tästä retoriikasta, että ei ole mitään vaihtoehtoja, että Euroopan tulevaisuus olisi pelkästään unionin tulevaisuus. Ja sitten siinä on kolme keskeistä seikkaa, missä olemme epäonnistuneet. Arvot, koska perussopimukset perustuvat valheellisiin arvoihin. Ja sitten demokraattiset toimielimet. Euroopan unionin toimielimet eivät ole demokraattisia suurelta osin. Ajatellaan keskuspankkia yhtenä esimerkkiä. Sitten halutaan kukoistavaa taloutta. Euroopan unioni on epäonnistunut tässäkin taloudellisesti. Ainoa tapa perusta uudelleen Eurooppaa minusta on luopua perussopimuksista, jotka ovat epäonnistuneet, ja perustaa uudelleen Eurooppa perustuen tasa-arvoisen yhteistyötön suverenin valtioiden kesken. Se on ainoa keino nimittäin. Tämä konflikti, joka on aivan valtava, ajatellen sosiaalisen mallin ja sitten perustuslakien mallin välillä, on niin valtava, että se on kilpailua markkinoiden kesken. Siinä puhutaan työnstä, joka ei perustu perusopimusten sosiaaliseen malliin, se perustuu saksalaiseen merkantalismiin. Esimerkiksi Italian perustuslaissa on ensimmäisissä artikloissa osoitettu, mikä on sosiaalinen malli. Työn suojelu yhtenä keskeisen elementtinä myös tuotannossa. Euroopan unioni tänä päivänä ei toteuta tätä. Selvä on, että jos halutaan eteenpäin mennä, ainoa keino on purkaa tämä Euroopan unioni, koska se, siinä on kaksi vaarallista projektia ollut. Imperialismi Saksan suunnalta ja markkinakuri. Siinä, että on eliitin esteet pantu etusijalle. Ja, ähm, jetzt eine Minute, Marie. Seuraavaksi Maria Grappini, yksi minuutti. Domnule președinte, domnule... Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Minä en aionnut puhumaan tästä otsikosta, ole mitään otsikkoa vastaan. On tärkeää keskittyä olennaisiin asioihin. Jos me emme uudelleen pohti Eurooppaa, me emme onnistu. Meidän täytyy rakentaa Eurooppa uudelleen arvojen pohjalta. Me tarvitsemme yhtenäisen Euroopan komission jäsen. Lopettakaa suunnitelmien tekeminen. Älkää lietsoko antako lisää voimaa euro, euroskeptisyydelle. Euroopan täytyy perustua arvoihin, mutta nyt minun oma maani on ollut kymmenen vuotta Euroopan jäsen. Me olemme edelleenkin ulkopuolella erilaisia alueita, kuten Schengeniä. Kansalaisilla on eri äh, mahdollisuuksia toimia. Kansansa pitää ymmärtää, että yhtenäisyys merkitsee sitä, että he voivat päästä käyttämään kaikkea samalla tavoin yhtäläisesti. Meidän pitää innostaa enemmän koulutuksen, koska ihmisten pitää ymmärtää, että poliittiset johtajat valitaan, jotta he voivat tehdä oikeita toimintaa. Meidän pitäisi, heitä pitää valistaa, täytyy olla arvoja, jotka ohjaavat meitä. Meidän pitää tätä kautta myöskin päättää siitä, ketkä ovat johtajia. Euroopan johtajat ovat vastuussa tästä. Okei, okay, eine Minute jetzt. Bitte. Kiitoksia. Seuraavaksi Peter van Dalen yksi minuutti. Kiitos. on olennaista, että me huomioimme toisemme, kunnioitamme toinen toisiamme, kunnioitamme toinen toistemme kulttuuria. Nyt huomaan, että tässä ei haluta hyväksyä kritiikkiä silloin, kun halutaan enemmän Eurooppaa mukaan. Se olisi vain populismia. Mutta täytyy vakavasti miettiä myös sitä, onko tällä kritiikillä myös omat perustelunsa. Tämä on johtanut nimittäin Brexitiin ja siksi on erittäin hyvä, että puhumme toistemme kanssa, puhumme siitä, mitä voisimme tehdä toisin tai paremmin. Mutta haluan, että Aldi kunnioittaisi myös muisten käsitykset. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Silva Pereira, yksi minuutti. Obrigado. Paljon kiitoksia, puhemies. Arvoisa komission jäsen. No, vaikka viimeisten viikkojen aikana olemme saaneet myönteisiä uutisia, niin kyllä tässä täytyy pitää pää kylmänä. Eurooppalainen hanke on vielä syvän kriisin kourissa ja me tunnemme syyt erittäin hyvin yhtäältä nämä rakenteelliset vajeet EUn rakentamisessa ja toisaalta sitten eh, säästöpolitiikka, joka oli väärä vastaus kriisiin. Nämä ovat ne syyt niille eroille, jotka kasvavat entisestään ja, ja jotka aiheuttavat ongelmia eurooppalaiselle hankkeelle. Mutta eurooppalaisen hankkeen kriisi on ennen kaikkea arvoihin perustuva kriisi. Kyse on nimenomaan solidaarisuudesta arvona. Jos se ei enää Euroopan unionin sydämessä syki, niin mitään ratkaisua ei tule. Kansalaiset sanovat meille myöskin edellisissä vaaleissa, että he haluavat antaa Euroopalle uuden mahdollisuuden. Ja tämä uusi mahdollisuus, meidän täytyy ottaa tässä huomioon, mutta ainoastaan solidaarisesti ja siten, että ryhdymme ongelmia ratkaisemaan yhdessä. Ja näin voimme sitten todellakin saada kansalaisten luottamuksen takaisin. Kiitoksia seura- seuraavaksi Edustaja Ujasdowski. Yksi minuutti. E, Hyvät kollegat, tässä keskustelussa me olemme maininneet myös perustaja-isät. Ja ihan perusteltua on, kun puhumme Euroopan unionin perustasta. Meillä miettiä myös yhdentymisen sääntöjä. Perustajaiset ymmärsivät, että demokratia perustuu perhearvoihin, mihin perustuu myös Euroopan kulttuureen. Ilmeisesti herra Weber viittasi siihen, Euroopan kulttuuri ei voi ymmärtää ilman kristillisiä arvoja. Emmekä voi hyväksyä, että sivuutamme tämän uskonnon, joka antoi vahvuutta kulttuurille Euroopassa, ja sen pohja ei pitäisi murentaa. Lisäksi täytyy markkinoiden integriteettiä suojella. Siinä vihollisena tänä päivänä on protektionismi. Kyse on rikkaista maista, jotka sulkivat markkinoitaan hallitusten toimin, ja se vaarantaa myös Euroopan unionin talouden tulevaisuuden. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi minuutiksi puheenvuoron saa edustaja Zani, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tietyt poliittiset voimat ottavat etäisyyttä enemmän Euroopasta mutta ovat kuitenkin ymmärtäneet samalla myös väärin meidän perusoikeutemme, demokratian, oikeusvaltion, tasavertaisuuden ja solidarisuuden, jotka myös ovat yhä enemmän taka-alalla. On pidetty lukuisia vaaleja Euroopassa ja poikkeuksetta jokaisessa yhteydessä on täytynyt huolehtia siitä, etteivät ääri, äärimmäiset eurooppalaiset voimat käry, pääsisi etu, alalle. Kuitenkaan näin ei ole käynyt onneksi, mutta kaikki jäsenvaltiot ovat näin onnekkaita. Unkari valitettavasti on hyvä esimerkki tästä. Illiberaalisen demokratian lippua heilutellen se etoaa eroa ottaa itse sitä yhä enemmän eurooppalaisiin arvoihin ja tämä vaikuttaa unkarilaisten ihmisten elämään Orbanin hallituksen oligarkit ovat hyvin kaukana todellisuudesta ja Venäjän vaikutuksen vuoksi tämä hallitus on muuttumassa yhä myöskin eh, turvallisuuden riskeksi. Kuitenkin EU voisi valvoa tilannetta, mutta todellisen muutoksen voivat saada aikaan vain valitsijat. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaa Toija, yksi minuutti. Minä olen vakuuttunut, että jos mietitään Euroopan unionin tulevaisuutta, tarvitaan selvyyttä siitä, mitkä ovat rakentamisen perustana arvot. Ja niiden täytyy olla meidän viitearvomme, meidän juurimme. Demokratia, rauha, oikeudenmukaisuus eivät ne ole mitään hyödyttömiä museoarvoja, koska sitä tarvitaan yhä enemmän, kun on autoritarismia joissakin jäsenvaltioissakin nähty. Rauhan tarpeen, kun on konfliktia Euroopan unionin ulkopuolella. Ja totta kai sisäistäkin konfliktia on. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on yhä tarpeellisempaa kuin viime vuosina on varsinkin nähty, miten eriarvoisuus on nostanut päätään ja väestön osat kärsivät. No, se ovat perusta, joka on johtanut yhdentymisen menestykseen ja sitä täytyy vahvistaa tässä kriisitilanteessa, jossa nyt olemme valkoisessa kirjassa. Vaikkakin siinä korostetaan joitakin hypoteeseja, minä uskon kuitenkin, että me voi valita vain minkälaista Eurooppaa yksi haluaa yhtä ja toinen toista, yhtä enemmän, toinen vähemmän. Ei tässä ole viittä vaihtoehtoa, vaan kaksi. Yhdessä voitamme tai sitten erikseen häviämme. Vielen äh, Frau Kollegin. Kiitoksia, Rova Toija. Ja sitten seuraavaksi puheenvuorossa jälleen herra varapuheenjohtaja Timmermans. Just a few reflections on the basis of what I've heard. Muutama pohdinta sen pohjalta, mitä keskustelussa olemme kuulleet. Teini-ikäisenä kävin Espanjassa, joka oli juuri vapautunut diktatuurista. Minä olin nuori hollantilainen ja järkytyin nähdessäni kauhean köyhyyden Espanjan maaseudulla. Ei pelkästään köyhyyden taloudellisesti, vaan myös moraalisen köyhyyden. Kotiväkivalta oli joka päiväistä. Lapset eivät käyneet koulua tai kävivät hyvin vähän koulua, erityisesti tyttöjä ei edes rohkaistu käymään koulua. Kun katsomme Espanjaa tänä päivänä, katsomme mitä on saatu aikaiseksi. En väitä, että tämä olisi Euroopan unionin ansiota, vaan espanjalaisten ihmisten ansiotahan tämä on, ja he eivät olisi tässä onnistuneet tässä määrin, jos ei, eivät olisi tulleet eurooppalaisten kansakuntien perheeseen mukaan. sotilaana äh, jouduin taistelemaan itää vastaan ja sitten vuonna 1989 muuri murtui ja se oli omana elinaikana niin kiistämättä tärkein poliittinen tapahtuma. Silloin Puola oli huonommassa taloudellisessa kunnossa kuin Ukraina. Katsokaapa Puolaa tänä päivänä. Mikä on sen tilanne tänään? Talous on 5-6 kertaa suurempi kuin Ukrainan talous. En tietenkään väitä, että tämä on tulosta Euroopan unionin työstä, vaan Puolan kanssa tämän on saanut aikaiseksi, mutta olen varma, että Euroopan unioni auttoi näissä saavutuksissa aivan erityisesti kun ajatellaan oikeusvaltion periaatteita. Kysehän ei ole pelkästään taloudesta, vaan tuomioistuinten riippumattomuudesta, oikeuslaitoksen toiminnasta, korruptiovastaisesta työstä. Jos ihmiset nyt sanovat, että Euroopan unioni on vain valtava kaos, niin he ovat kyllä viimeisen 40 vuoden aikana olleet sokeita. Ei pidä unohtaa historiallisia saavutuksia. Tämä olisi ensimmäinen toteamukseni. Jos muistatte, mitä voimme saada aikaiseksi, kun pääsemme tästä kriisistä eteenpäin. Nyt työpaikkoja on entistä enemmän. Tiedän, että on vielä paljon ongelmia edessä, mutta pitää olla hieman Eh, itse luottavaisempi, kun katsotaan, mitä vanhemmat ja isovanhempamme ovat onnistuneet tekemään. Ei pitäisi puhua lannistavaan sävyyn itsestämme. Haluan vielä korostaa seuraavaa seikkaa. Euroopan unionin arvot pohjautuvat ja on kirjattu artiklaan kaksi perustamissopimuksessa. Nämä arvot on vahvistettu ja allekirjoitettu joka ikisessä EUn jäsenvaltiossa – Kyllä, kulttuurierojakin on ja monen moisia muita eroja, mutta artikla 2 sitoo joka ikistä jäsenvaltiota ja jokaista toimijaa näissä jäsenvaltioissa. Tästä vastuusta ei pääse eroon vain argumentoimalla kulttuurin, mm, kulttuuristen argumenttien kautta. Me puhumme nyt uudesta perustasta sen takia, että olemme ymmärtäneet sen, että unionio ei ole särkymätön. Täytyy korostaa perusarvoja. Me ymmärrämme, että perusarvot ovat uhan alla, ovat uhattuina. Me tiedämme, että niitä on puolustettava entistä enemmän. Ja haluan sanoa vielä yhden asian unionin Euroopan kristillisestä perinteestä. Totta kai kristillisyydellä on tärkeä rooli siinä, miten me määrittelemme arvomme. Mutta minulla on hankala olo kristittynä, jos joku toinen kristitty väittäisi, että hänellä on Euroopan, Euroopan arvoihin yksinomainen tekijänoikeus. Emme me olisi täällä humanisteina, ilman humanisteja ja äh, valaistuksen aikakautta. Inkvisitiota ei keksitty Espanjassa ateistien toimesta. Eli kaikkien meidän on kannettava vastuumme siitä, mihin olemme osallistuneet, mutta täytyy myös kunnioittaa moninaisuutta. Arvojemme perusta on hyvin moninainen, eikä sitä voi juontaa vain yhteen näkemykseen tai politi- poliittiseen näkemykseen. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja, anteeksi varapuheenjohtaja ja sitten vielä neuvoston edustaja Dali. Kiitoksia puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitos arvokkaista puheenvuoroistanne ja olen toki merkannut kaikki kommentit muistiin ja voitte olla varmoja siitä, että pohdinta Euroopan tulevaisuudesta tulee olemaan jatkossakin yksi meidän prioriteeteistamme yksi niistä asioista, jotka EUn pitäisi ottaa mukaan tulevaisuuteen, tai mm, on ehkä kaksikin asiaa, jotka haluaisin mainita. Ensimmäinen on se, että EU ei voi yksin ratkaista kaikkia ongelmia, ja toinen on se, että meidän täytyy tasapainottaa omia ihanteitamme käytännöllisillä asioilla. Käytäntö saattaa joskus rajata siten, että meidän täytyy olla realistisia sen suhteen, mitä voimme tehdä ja mitä emme. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä esityslistakohta on näin